Afganistanissa. Ja annan puheenvuoron aluksi päätösman laatioille. Ensimmäisenä on edustaja Zdanova. Olkaa hyvä. I am sorry, I am not the... Olen pahoillani. Minä en ole allekirjoittanut tätä, en ole laatioita ja en puhu, puhu ryhmän puolesta, että puhun myöhemmin. Hyvä on. Näin homman, että te kuitenkin olette nyt myöskin näytöllä laatilla, mutta voin ilmoittaa teille, että myöhemmin kuitenkaan ette voi käyttää puheenvuoroa, koska et ole puhujalistalla, joko puhutte nyt tai sitten myöhemmin teillä ei ole mahdollisuutta käyttää puheenvuoroa. Hyvä. Puhun nyt sitten Keski-Aasian valtuuskunnan varapuheenjohtajana. Ja tuossa roolissa minä haluaisin kunnioittavampaa ja tasa-arvoisempaa vuoropuhelua Kasakanin kanssa, koska EUlla on tärkeitä intressejä saada aikaan yhteistyötä näin tärkeän toimijan kanssa kuin Kasakstan, joten tästä syystä haluaisin esittää seuraavia kysymyksiä kollegoilleni. On otettu kyseenalaiseksi se, että Kasakstan olisi ehdolla turvallisuusneuvoston jäseneksi vuonna 2018. Onko näillä kollegoilla moraalinen oikeus opettaa Kasakstania kysymyksiä, jotka liittyvät ilmaisuvapauteen, sama kuin aika kun me itse käytämme huonosti aivan samalla alueella. Viime joulukuussa parlamenttimme hyväksyi päätöslauselman, jonka mukaan toimenpiteet, joihin on viime vuosien aikana Unkarissa, ovat johtaneet vakavaan järjestelmälliseen tilanteen huonontumiseen, mitä tulee oikeusvaltioon ja perusoikeuksiin, mukaan luettuna ilmaisuvapaus. Tammikuussa me keskustelimme oikeusvaltion ja periaatteesta ja tiedustelun vapaudesta Puolassa. Minun omassa maassani parlamentti juuri äskettäin hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä uusia määräyksiä rikoslakiin, jotka tähtäävät siihen, että annetaan vankeusrangaistuksia jopa toimista, jotka ovat väkivaltaisia, jotka kohdistuvat valtiota vastaan, ja jotka koskevat Latvian alueista koskemattomuutta jopa yhteistyöstä ulkomaisten järjestöjen kanssa silloin, kun on kysymys siitä, että nämä toimivat valtion turvallisuusintressejä vastaan. Minä henkilökohtaisesti tuomitsen tekstin siitä, siitä että puhutaan ilmaisuvapaudesta muualla maailmassa, siksi meidän pitää taas tällainen oikeuksien puolesta yhdessä, mutta ei toisiamme vastaan. Nyt ymmärränkin, mikä oli ongelma, koska aihe oli Kasastan. Mutta kiitos, kun käytte puheenvuoroa. Nyt on vuorossa edustaja Korao. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Kasakstanin tilanne on edelleen vakava, vaikka se meillä kauppasuhteet onkin Venäjä vähemmistöt ovat tuominneet paikallisviranomaisen toiminnan ja, jotkut, ja tehdä mielivaltaisia pidätyksiä ja turvallisuusviranomaiset käyttävät järjestelmällisesti kidutusta ja kansalaisyhteiskuntaa vastaan. No, kokoontumisvapaus, ilmaisuvapaus, uskonnonvapaus ovat vaarassa. Kansainvälisen yhteisön pyyntöjä ei ole huomioitu koskien ilmastovapautta ja on hyväksytty uutta lainsäädäntöä, joka rajoittaa ilmastovapautta entisestään. Olemme todella huolissamme tästä tilanteesta, jossa kansallisyhteiskunta on hallituksen oppositiotoimittajat koko maan varassa. Puudemme, että kahden välisten sopimusten kautta EU edellyttää mm, tehokkaita rangaistuksia syylliselle. Me meillä on samantyyppisiä ihmisoikeusrikkouksia muualla ja nyt niitä ei voi alistaa eri intresseille. Kiitos. Ja nyt seuraava puhuja on edustaja Czarnecki. Olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, panie komisarzu. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, arvoisat kollegat. Minä en puhu tilanteesta tilanteesta Latviassa, kuten edustaja Verokka sanoi. Minä itse asiassa puhun tilanteesta Kasakstanissa. Olen vierailut maassa seitsemän kertaa. Ja olen vierailut kahdessa erillisessä suuressa kaupungissa, tässä Asetanassa, ja 2000 kilometriä niiden välillä matkustin autolla koko maan läpi. Uskoakseni siis tunnen maan hyvin. Ja mielestäni olisi oikein, että me puhuisimme vain asioista, joista tiedämme itse asiassa jotakin. Minä puhuin pakolaistilanteesta, sillä olen vierailut pakolaisleireillä, tiedän niistä jotakin. Tämän alueen tilanne on melkoisen erityislaatuinen ihmisoikeus- ja ilmaisuvapauskysymys on jotakin, mikä nähdään aivan toisin kuin Euroopan unionin jäsenmaissa. Meidän pitäisi ottaa tämä huomioon. Saman aikaan Kasakstan kuitenkin on tärkeä kumppani meille, kuten päätöslausema tuo esiin. Kiitoksia. Kiitos. Nyt tärkeänä myös sitä, että henkilökohtaisesti otte huomioon tämän aiheen. Nyt seuraavaksi edustaja Kelan. Kiitos. Komission jäsen Haan me olemme syvästi huolissamme ilmaisvapaudesta Kazakstanissa. Äskettäinen vahvistetun yhteistyö- ja kumppanisopimuksen allekirjoittaminen oli hyvin tervetullut tapahtuma, mutta tällaisen suhteen täytyy kuitenkin perustua yhteisille arvoille ja demokraattisille muodoille. Me emme tässä opeta kumppania. Kysymys on yhteisistä arvoista on merkkejä siitä, että kriittisiä ääniä yhä enemmän pyritään tukahduttamaan, ja on huolehduttavaa, että juuri tämän sopimuksen allokkaatisen yhteydessä viime joulukuussa julkaistiin tiedonantoja, jotka koskevat riippumattomia toimittajia ja journalisteja vastaan, Vatanovaa ja Jyökoslovaa vastaan, ja joita syytettiin siitä, että he levittävät väärää tietoa. Me muistuttaisin myöskin, myöskin Vladimir Koslovia ja muiden toimittajan, kuten eh, toimittajien ja eräiden, eräiden muiden toimijoiden eh, osalta eh, heidän vapauttamistaan, vaikka monet olemmekin hyvin kaukaa, me kuitenkin seuraamme hyvin läheisesti heitä solidarisuuden hengessä ja me vaadimme, että voivat harjoittaa ilmaisuvapaa arvokkuudella ja todellisella kansalaisen oikeudella. Ja nyt edustaja Paet. Teillä on yksi minuutti, olkaa hyvä. Edustaja Paet. Thank you very much. Kiitoksia puhemies. Ilmaisuvapauden tilanne Kazakstanissa on huonontunut viime vuosina. Riippumattomat lehdet, toimittajat ja muut ovat joutuneet viranomaisten mielivaltaisten pidätysten ja on kohteeksi ainoastaan siksi, että ovat ilmaiset mielipiteensä. Ihmisiä kiusataan myös toiminnasta sosiaalisessa mediassa. On vedottava Kazakstanin viranomaisina, että ihmisoikeuksia on kunnioitettava ja kansallisyhteiskunnan ja lehdistön ja median on voitava toimia ilman häirintää. Euroopan vahvistetut suhteet Kazakstaniin on linkitetty ihmisoikeusten par- parantamiseen. Meidän on vedottava ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion ja perusoikeuksien kunnioittamiseen Kazakstanissa. Olen iloinen siitä, että Kazakstan on liittynyt VTOhon, mutta on samalla tärkeää, että Kazakstan täyttää kansainväliset velvoitteensa muilla alueella ja noudattaa oikeusvaltion periaatteita ja oikeusvarmuutta ja takaa kansainvälisten yritysten toiminnan maassa ja suojelen niiden investointeja. Kiitos vuorossaan edustaja Sanchez kallente. olkaa hyvä. Señora presidenta. Kiitoksia puhemies. Kazakstan on postsovjettinen ei-eurooppalainen ei, ei rikas maa öljyn takia. Euroopan unioni pitää sitä avainliottilaisena geopoliittisista ja taloudellisista syistä. Kuitenkin epätasa-arvo Kazakstanissa pahenee korruptio. Samoin poliittiset ja liikemiehet sekoittivat toisiinsa. Kazakstan on, on jo muuttumassa auktoritaariseksi järjestelmäksi. Mitään kritiikkiä ei siedetä miltään taholta. Työoikeudet ovat taantumassa ilon sääntöjä rikotaan järjestelmällisesti ja AY-järjestöjä kriminalisoidaan. Vankilatilanne on erittäin huolestuttava. Vank- poliittisia vankeja pahoinpidellään jatkuvasti. Tässä yhteydessä Euroopan unioni tarkastelee uudelleen Keski-Aasian strategiassa ja näyttää siltä, että pohjassa on, pohjana on ainoastaan geopoliittiset taloudelliset tavoitteet, eikä oteta huomioon ihmisoikeuksia taaskaan. On todella kiireellistä ryhtyä huolistumaan ihmisoikeustilanteesta näissä valtioissa, joita pidämme kumppaneinamme. Euroopan unionin ei pidä olla kumppani ihmisoikeuksien rikkojen kanssa. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Panzeri, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitoksia puhemies. Nämä toimitteet toimittajien bloggareiden pidätykset viime joulukuussa joskus juuri hetki sitten ennen kuin allekirjoitettiin Euroopan unionin ja Kazakstanin kumppanuussopimusta sisältää lausekkeita, jotka koskevat ihmisoikeuksia, median vapautta, ilmaisuvapautta. Tämä on erittäin huolestuttava merkki Euroopan yhteisölle. Yli sata tapausta on mainittu tässä päätöslauselman tekstissä. Sen lisäksi näyttää siltä, että Kazakstanin viranomaiset pyrkivät kansainvälisellä tasolla vaientamaan median äh, äh, kun media, joka tekee työtä Kazakstanin ulkopuolella, kuten Respublika, joka, joka puhuu asioista, jotka liittyvät amerikkalaisen tuomioistuimen rikos lainsäädännössäkin on hyvin epäselviä koteja, joita käytetään silloin, kun ei ole kunnollisia todisteita eh, henkilöitä kohtaan, jotka käyttäytyvät kriittisesti viranomaisia kohtaan. On välttämätöntä, että tämä päätöslauselma kaikista näistä syistä hyväksytään. Kiitos. Nyt ovat vuorossa puhujat ryhmien puolesta, kansanpuolueen ryhmän puolesta edustaja Pospisil. Děkuji pěkně, paní předsedkyně Kiitoksia puhemies. Haluaisin yhtyä niihin puhujiin, jotka puhuivat minua ennen tämän tekstin laatioihin. Mielestäni on aivan oikein, että keskustelemme ihmisoikeustilanteesta ja ilmaisuvapaudesta Kasakstanissa. Kasakstan on allekirjoittanut strategisen kumppanuussopimuksen kanssamme ja siksi meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, kuinka kumppanimme perusoikeuksia ja vapauksia kohtelee, esimerkiksi ilmaisunvapaus, kokoontumisen vapaus ja niin edespäin. On vielä tärkeämpää tehdä näin, sillä muutaman päivän päästä Kazakstanissa järjestetään vaalit. Pian Kazakstanissa on siis tulossa parlamenttivaalit ja meidän täytyisi valvoa sitä, tapahtuvatko nämä vaalit äh, vapaan salaisen äänestyksen periaatteita kunnioittain. Melkoisen paljon on puhuttu bloginpitäjien ja journalistien ahdistelusta ja opposition sorrosta. Jos Kazakstan haluaa tulevaisuudessakin olla strateginen kumppanimme, meidän täytyy vaatia, että se vapauttaa kaikki nämä vangitut bloginpitäjät ja journalistit. Muuten emme voi jatkaa yhteistyötä heidän kanssaan. Edustaja Lauristin, olkaa hyvä. Puolitoista minuuttia. Proesistoja. Mä tahaksen sosiaalidemokraattien... Kiitos puhemies. Minä Sosiaalidemokraattina haluaisin sanoa meidän puolestamme, että toisaalta ponnistelut, joihin Kasakstan on ryhtynyt Euroopan unionin suuntaan, ovat hyvin tärkeitä. Me tuemme niitä, mutta toisaalta meidän täytyy olla yhä voimakkaampia siinä, että vetomme Kasakstaniin, jotta se tiukasti noudattaisi yhteistyösopimustamme. Ja me näemme, että on tietty ristiriita tällä hetkellä. Kasakstanin viranomaiset vainoavat oppositiojohtajia jopa silloin, kun ihmiset ovat saaneet pakolaisen aseman täällä EUn jäsenvaltioissa. He puuttuvat tiedotusvälineiden toimintaa, jotka ovat jo siirtyneet pois eh, Kazakstanista. Me todellakin toivomme, että tämän kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen myötä saadaan sovittua eh, kun sitä on sovittu Kasakstanin niin parlamentissa jäsenvaltion parlamentissa meidän pitää huolehtia siitä, että noudattaako Kasakstan velvoitteitaan ja turvaa vapaudet, jotka on määritelty sopimuksessa ja jotka myöskin määritetään Kasakstan omassa perustuslaissa. Tuen päätöslauselmaa koko sydämestäni ja vetoan kaikkiin jäsenvaltioihin, jotta ne katsovat sitä, mitä Kasakstanissa tapahtuu, ja meidän tulisi pyrkiä parantamaan tilannetta painostamalla Kiitos. He käytitte aikaa erinomaisesti. Edustaja Kyutsuk on nyt seuraava. Olkaa hyvä. Yksi minuutti. Puhemies, hyvä komission hän, hyvät kollegat, kuten muutkin tämän alueen maat, Kazakstanilla on rikas historia, se on ollut osa mm, Neuvostoliittoa. Tämä oli ensimmäinen Keski-Aasian maa, joka sopi yhteistyösopimuksen Euroopan unionin kanssa. Meillä on yhteisiä hankkeita. 25 vuoden ajan maa on hakenut demokraattista identiteettiä. Poliittinen järjestelmä kuitenkin muistuttaa oligarkia. Viime vuosina demokraattisia periaatteita on rikottu. Toimit blogittajat ja bloggarit ovat jääneet vaille vapautta, koska he ovat toimineet eh, oman ilmaisun vapautensa puolesta. Haluaisin vedota Kazakstanin viranomaisiin, jotta he noudattaisivat sitoumuksia kansainvälistä yhteisöä kohtaan sekä VTOn sitoumuksia kohtaan riippumaton, riippumaton media, toimittajat ja kansalaiset on vapautettava heti. Hyväksytty sinisen kortin edustaja Frunzulikalta. Herra Frunzulika, teidän puheenvuoro. Hyvä kollega, hyvä ystävä, niin kuin tiedät, kumppanuus- ja yhteistyösopimus Euroopan unionin ja Kasakstanin välillä on vielä ratifioitava joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Ajatteleeko, että, ajatteleeko, että tässä tilanteessa meidän pitäisi vedota joihinkin Euroopan unionin jäsenvaltioiden parlamentin, että hidastaisivat tätä ratifiointia, jotta Kasastan toteuttaisi eh, eu suositukset, jotka liittyvät eh, kokoontumisoikeuteen ja myöskin ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Paljon kiitoksia kysymyksistänne, hyvä kollega. Olen aivan samaa mieltä kanssanne. Kasakstanin täytyy kunnioittaa kaikkia sitoumuksia, joita se on tehnyt. Kaikkia sitoumuksia ihmisoikeuksien ja ilmaisuvapauden suhteen Vasta sitten voin puhua heidän kanssaan. Kiitos. Nyt on vuorossa edustaja Zaria Nopulos. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης από... Euroopan unionin purkautumisen jälkeen on ihmeteltävä, mikä tuon tilanteen tuoman tilanne on. Me tuomitsemme näiden perusoikeuksien ja tukahduttamisen ja AY-järjestöjen ja kommunistien toiminnan vaikeuttamisen. Tässä mietinnössä ei sanota edes sanaakaan murhayrityksistä, jotka kohdistuivat tiettyihin henkilöihin ja vammoista, joita aiheutettiin sadoille taistelijoille ja aktivisteille – Euroopan unioni on huolissaan kovin selektiivisesti omissa Euroopan unionin maissa kuitenkin sovelletaan lähes samanlaisia sääntöjä. Me nousemme sitä vastaan, jota kommunismi meillä tapahtuu Kazakstanissa. Edustaja Svoboda, yksi minuutti. Vážená paní předsedající, pane komisaři. Paljon kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, me kaikki täällä parlamentissa tiedämme, että ilmaisuvapaus on yksi perus vaatimuksista, jotta demokratia voisi toimia, ei vain kansalaisille yksittäin, mutta esimerkiksi myöskin journalisteille. Se, että puolustamme mielipiteen vaihto-oikeutta on demokratian perusperiaate ja kaikki rikkomukset tätä vapautta vastaan ovat epädemokraattisia. Ei tietoa voida rajoittaa, sitä voidaan jarruttaa, mutta kyllä se leviää joka tapauksessa. On täysin välttämätöntä, että väitteitä, joita käytetään ilmaisuvapauden rajoittamiseksi, kuten esimerkiksi huumekauppa, syytökset tutkitaan. Minä olen monta kertaa vierailut Kasakstanissa ja haluaisin tuoda esiin erään seikan päätöslausuman luonnoksemme, sillä edustaja Koslova ei tuonut sen selkeästi esiin. Vieläkin äh, levitellään valheista tietoa, joka saattaa johtaa siihen, että journalistit saatetaan pankita jopa seitsemäksi vuodeksi valheellisin perustein. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Mamikins. Teillä on myös aika yksi minuutti. Kiitos. Herra komission jäsen, hyvät kollegat. Luonnollisesti tilanne ilmaisuvapauden osalta Kazakstanissa on kaikkea muuta kuin ihanteellinen. Paljon on tehtävää sekä Kazakstanin hallituksen toimesta että yhteiskunnan toimesta sinänsä. Minä henkilökohtaisesti tunnen erinäisiä blogista ja Kazakstanista ennen kuin minusta tuli Euroopan parlamentin jäsen, olin itse toimittaja ja harjoitin yhteistyötä heidän kanssaan. He saivat mahdollisuuden puhua minun maassani silloin, kun heillä on mahdollista puhua ään asioista omassa maassaan. Niin me puhumme kuitenkin muusta. Miten me voimme opettaa Kasakstania siitä, mitä tapahtuu meidän omassa maassamme, Latviassa, minun maassani? Henkilö nimeltä Maksim Kotelov sai kuuden kuukauden vankilarangaistuksen vain siksi, että hän kirjoitti internetissä vitsin siitä, että Latvia on liittymässä Venäjään. Tämäkin oli ilmaisvapauden rikkomus. No. Kiitos. Te olittekin viimeinen, joka oli puhujalistalla ja nyt siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä edustaja Tajani, olkaa hyvä. Herra Tajani, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Antonio. Antonio. You have the floor. Sinulla on puheenvuoro. No vice president, for the next debate. Next de- Se on seuraava keskustelu. Seuraavaan. Olenkin iloinen tästä, koska lista oli kävä liian pitkä. Edustaja Kukan. Kukan. Edustaja Kukan. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puhemies. Kasakstanista tuli ensimmäinen keski maa, keski-Aasian maa, jolla on Euroopan, jolla on tällainen kumppanuussopimus Euroopan unionin kanssa. Tämän tarkoitus oli vahvistaa molemmin poliisia, siteitä ja edistää Kasakstanin demokraattisia uudistuksia ja edetä tällä tiellä. Vaikka suhteet ovat olleet vahvoja Kasaksanin kanssa, meidän on huomattava, kuinka paine kasvaa mm, riippumattomien tiedotusvälineiden kohdalla ja, ja kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristö vaikeutuu. viranomaiset häiritsevät toimittajia ja tilanne on huolestuttava. Ääriliikkeiden terrorismien terrorismin torjunta ei, ei kuitenkaan tarkoita, että ilmaisuvapautta häiritään. On luotava sellainen vaaleja edeltävä ilmapiiri, jossa valitsijat voivat valita ehdokkaansa. 20. maaliskuuta pidetään ennenaikaiset parlamenttivaalit ja haluaisinkin korostaa, kuinka tärkeää on noudattaa Etyjin eh, suosituksia. Kiitos. Nyt on vuorossa edustaja Kaputo. Hyvät edustajat, kun tuota, nostat näitä kortteja, silloin ei voi tietää sitä, missä keskustelussa te haluaisitte käyttää puheenvuoron. Odottakaa, kunnes tämä keskustelu päättyy. Ei se ole mitään sekalusta. Nyt edustaja Marias, haluatteko puhua nyt tässä yhteydessä? Hyvä, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia, rouva puhemies. Kasakstanin talous on kärsinyt pahasti öljyn hinnan laskusta hinta on laskunut dramaattisesti viime kesän jälkeen ja tämä kehityskulku tulee jatkumaan tänäkin vuonna. Näissä tilanteissa talouskriisi on aiheuttanut suurta tyytymättömyyttä kansan joukossa ja kansa ilmaisee itseään. Vähemmistöä täytyy kunnioittaa erityisesti venäläisvähemmistöä ja koko Kasakstanin kansaa. Kuitenkin nykyhallinto asettaa ikään kuin suukapulan journalisteille ja rajoittaa eri oikeuksia ja vapauksia. Euroopan unionin täytyy aivan ehdottomasti tuoda asia esiin Kazakstanin kanssa. Se on yksi meidän tärkeistä kauppakumppaneistamme Keski-Aasiassa. Tarvitsemme vakautta ja kasvua, mutta tämä voi tapahtua vain ihmisoikeuksien kunnioittamisen ehdolla. Ja myöskin muslimien kristityön täytyy voida elää yhdessä rauhassa. Kiitoksia. Kiitos. Herra Castaldo, haluatteko käyttää puheenvuoron tässä keskustelussa? Hyvä. Grazie, presidente. Grazie. Kiitoksia puhemies. Kuten aina, käsittelemme täällä erittäin vakavaa ihmisoikeusrikkomuskysymystä. Siellä on alentavaa kohtelua, kidutusta, ilmaisuvapauden polkemista, tiedotusvälineet ovat hallinnon valvonnassa kansallisen turvallisuuden tekosyillä ja jatkuvasti kiusataan toimittajia, jotka jollakin tavalla pyrkivät eh, tekemään oman työnsä, kuten kävi Adam Bollin lehdellä joulukuussa 2014. Yleinen syyttäjä Kazakstanissa on jopa eh, eri tahoja nyt tuominut toimijoiksi ilman mitään tuomioistuimen tuomiota. 2015 otettiin käyttöön uusi rikoslaki, jonka mukaan rangaistaan myös kansalaisjärjestöjen edustajia, jotka eivät näin ollen voi edes hoitaa tehtävänsä kansalaisyhteiskunnan edustajana. Tämä on Kansakstanin tilanne, kuten aina hyvät kollegat, älkää käyttäkö kahta mittatikkoa. Meidän me emme voi voi sallia sitä, että öljyä ja kaasua vastaan myymme. Periaatteemme on tarvitaan johdonmukaisuutta. Nyt on vuorossa edustaja Polchak. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já navážu na pana kolegu. Kiitos. Minä jatkan siitä, mistä herra Castaldo puhui, nimittäin tämä uusi rikoslaki hyväksyttiin Kasakstanissa herättää paljon huolestuneisuutta ja myöskin paljon tunteita. Eräs kollega mainitsi eden rikoksen, joka tässä nyt on määritelty, mutta samalla on myös kerätetty toi kokoontumisvapautta. Kesäten valitseva hallitus todellakin pelkää sitä, että ihmiset pystyvät järjestäytymään ja osoittamaan mieltään. Riippumattomat edusvälineet ovat demokraattisen yhteiskunnan pääpiirteitä. Yhdistymisvapaus on toinen avainkomponentti oikeusvaltiossa. Parlamenttivaalit, jotka mainittiin myös, mutta minä pelkään pahoin, että ne menevät sellaiseen suuntaan kuin presidenttivaalitkin, joissa saatettiin nähdä, että opposition ehdokkaat, jotka olivat presidentti Nazarbayeva vastaan, sanoivat, että Nazarbayeva oli parat ehdokas. He itse sanoivat tämän. Tämä todellakaan ei vastaa mitään oikeusvaltion periaatetta ja on välttämätöntä, että Euroopan unioni on aktiivinen tässä asiassa. Näin päättyi menettelymän puhujalistaa ja nyt on puheenvuoro komission jäsen Hanilla. Olkaa hyvä. Uh, Puhemies, arvoisat jäsenet, Euroopan unioni seuraa läheisesti ihmisoikeustilannetta Kasakstanissa. Ilmaisuvapauden tulisi olla varmistettu Kasakstanin perustuslaissa ja samoin myöskin erilaiset sitoumukset, joihin Kazakstan on ryhtynyt kansainvälisesti vahvistavat sen samoin kuin myöskin sopimukset Euroopan kanssa. Euroopan unioni on ollut etusrintamassa vaatimassa tilanteen parantumista ja on johdonmukaisesti ottanut esille asioita, jotka ovat liittyneet ilmaisuvapauteen kahdenvälisissä keskusteluissa Kazakstanin kanssa. Euroopan unioni on huolissaan lisääntyvästä painostuksesta, joka kohdistuu riippumattomaan lehdistöön. Viimeisten kahden vuoden aikana lukuisia julkaisuja on suljettu tai ne ovat saaneet suhteettoman suuria maksurangaistuksia. Tämä vaikuttaa kielteisesti näihin julkaisuihin, mutta johtaa siihen, että muutkin julkaisut ryhtyvät harjoittamaan itsesensuuria. On myös ilmaisuvapauden rajoituksia internetissä. Äskettäin nähtiin siinä, että erinäisiä blogista ja pidätettiin kommenttien vuoksi, joita he esittivät sosiaalisessa mediassa. Pidämme hyvänä sitä, että eräitä heistä on vapautettu äskettäin, mutta kuitenkin pahoittelemme sitä, että heidän vapautetuksensa liittyy rajoituksia, jotka koskevat heidän liikkumisvapauttaan. Me myös olemme huolissamme tietyistä yksittäisistä tapauksista, mutta sen lisäksi myös eh, oikeudellisista puitteista, jotka antavat eh, rikosangaistuksia, jotka liittyvät esimerkiksi kunnianloukkauksiin. Me olemme kiirehtineet eh, Akasasania korjaamaan artiklaa 174 rikoslaissa, joka mahdollistaa seuraamuksia hyvin laajalti merentyistä rikkomuksista, joka kohdistuu kaikki aktivisteihin ja blogisteihin. Euroopan unioni korostaa sitä, että ilmaisunvapaus on tärkeä demokraattisen yhteiskunnan kehittymiselle Kasakstanissa. Tämä on ollut esillä myöskin neuvotteluprosessissa, joka koski laajennettua kumppanuus- ja yhteistyösopimusta. 31. joulukuuta viime vuonna tuo sopimus allekirjoitettiin silloin korkea edustaja, varapuheenjohtaja otti vastapuolen kanssa esille sen, miten tärkeää on vahvistaa yhteiskunnan vastuskykyä sillä, että suojellaan ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Euroopan unioni on myös johdonmukaisesti vahvistanut kansalaisyhteiskuntaa Kasastanissa, pyrkinyt edistämään lehdistövapautta ja ilmaisuvapautta. Euro, tähän on käytetty Euroopan ja demokratia- ja ihmisoikeusvälinettä. Euroopan unioni on valmis harjoittamaan yhteistyötä kaikkien kumppaneiden kanssa, jotka ovat valmiita käsittelemään tätä erityistä kysymystä. Kiitos. Kiitos tästä loppupuheenvuorosta komission jäsenelle. Ilmoitan teille, että on olemassa seitsemän julkaisumahdotusta, joka liittyvät tähän aiheeseen. Keskustelu on nyt päättynyt. Äänestys tapahtuu tänään. Seuraamme seuraavaan aiheeseen, joka on Egypti, erityisesti Julo Regenin tapaus. Ensimmäisenä puheenvuoron saavat eh, päätösman laatijat. Ensimmäinen heistä on edustaja Lochbieler. Kiitoksia puhemies. Egyptin ihmisoikeustilanne on dramaattinen ja pahenee etuudestaan. Egyptin viranomaiset polkevat perusoikeuksia, rajoittavat mielenosoituksia, jotka on käytännössä kielletty. Ihmisoikeusaktivisteja ahdistellaan ja toimijoita uhataan sulkemisella. Kaikki Egyptissä joutuvat vakavaan vaaraan. Ihmisiä pidätetään ja pidetään vangittuna viikkoja ilman mitään perusteluja. Ihmisoikeusjärjestöt ovat tuoneet monia tapauksia niin kutsutuista kadonneista pidetyistä henkilöistä, jotka ovat kuolleet pidetyksen aikana. Pidetysolosuhteet ovat myöskin pöyristyttävän huonot. Ne, jotka vastustavat ihmisoikeuksien polkemista pidettyjen osalta, äh, ovat vaikeuksissa ja vastuullisia ei koskaan juurikaan tuoda Äh, tuomioistuimen eteen. Äh, kun vierailin Egyptissä jokin aika sitten, Giulio Regenin ruumis oli juuri löydetty. Oli hyvin paljastavaa, että aktiiviset diplomaatit ja journalistit äh, tilanteessa muistuttivat, että ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu maassa usein. Viranomaiskoneesti on tästä vastuussa. Euroopan unionin täytyy lähettää selvä viesti Egyptille perusoikeuksien loukkaaminen ei johda hyvinvoivaan tasapainoiseen Egyptin valtioon. Niin kauan kuin ihmisoikeustilanne on huono, Euroopan unionin jäsenmaat eivät saa myöskään ryhtyä kumppaneiksi, eivätkä saa äh, avata äh, vientirajoituksia Egyptiin. Kiitos. Edustaja Belder. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Kiitos puhemies. järkyttävä italialaisen tutkijan murha mahdollisesti tulee vaikuttamaan Egyptin ja Euroopan välisiin suhteisiin, että on tärkeää tehdä järkeviä johtopäätöksiä. Pitäisi ajatella sitä, että odotetaan kunnes yhteisesti tehty tutkinta, jossa ovat mukana Italian ja viranomaiset, että tämä tutkinta saatetaan päätökseen. Kysymys on myös tästä Jumalan pilkkalainsäädännöstä. Koptit ovat saaneet tässä syystä ankaria rangaistuksia ja EU on halunnut, että tuo Jumalan pilkka lainsäädäntö poistettaisiin. Näin pitäisi edelleenkin vaatia. Ja pitäisi myös viitata siihen, että Turkki ei saisi harjoittaa tällaista hankalaa politiikkaa Egyptiä suhtaan, koska siellä vedän pohjaa pois. Seuraavaksi edustaja Corrao. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Giulio Regin, Regeni oli eurooppalainen nuori, joka halusi kantaa kortensa kekoon paremman yhteiskunnan, vapaan yhteiskunnan rakentamiseksi. Hänen tutkimustyönsä vei hänet käsittelemään ne mm, kiusallisia argumentteja Egyptin viranomaisille. Ja näinpä hänen työnsoppi menettiin. Hän yritti antaa äänen niille, joille sitä oli, ja näin ollen häntä barbarimaisesti kidutettiin ja hänet murhattiin olosuhteissa, joita, jotka ovat vielä hämärän peitossa, ja tätäkään emme voi hyväksyä. Hän olisi voinut olla meidän veljemme, poikamme, lapsen lapsemme. E, tarvitsemme todet, totuuden. Euroopan unionilla on vahvat siteet Egyptin kanssa, mutta Euroopan unionin on oltava erittäin päättäväinen ja tiukka ja meidän on vaadittava selvyyttä Julie Regenin kuolemaan niistä olosuhteista. Mitään epäilyksiä ei saa jäädä sen suhteen, että että mitenkä ei voi käydä niin, että valta ja intressit piilottaisivat totuuden. Me olemme sen velkaa hänen perheelle. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Borgezio. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. On totta, että tarvitaan oikeutta ja totuutta Julie Reginen tapauksen. Olen pyytänyt sitä FED-valiokunnassa, mutta minut keskeytettiin korkea edustaja Mogherini ei sanonut yhtään mitään tästä Regenin tapauksesta. Mietintö tai päätöslauselma, joka on kaikkien ryhmien allekirjoittamaan vähän rampa, näyttää siltä, että sinne syytetään ainoastaan tätä järjestelmää, joka varmastikin on syyllistynyt paheksuttaviin toimi, mutta kun Morsi oli vallassa ja, va, ja kun muslimiveljeskunta oli vallassa, niin ei Euroopan unioni ole mitään kritisoitavaa. Ne olivat demokraatteja, he kannattivat entistä eh, vapautta ja ihmisoikeuksia. No, me olemme kyllä kyllästyneet tällaiseen ihmisoikeus, eh, eh, ihmisoikeuksien suojeluun vähän tälle, tälle tälle vaihtovirran mukaisesti. Tässä oli kunnon poika Regeni, joka harjoitti toimintaa, jota varmaankin ohjattiin brittitiedustelupalveluista käsiin, mutta nämä ovat tällaisia arkaluontoisia asioita, joten niitä ei kannata käsitellä, eikö vain? Edustaja Zdechowski. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, eh, Giulio Regenin tapaus täytyy selvittää. Kyllä todellakin. Se tuo esiin kysymyksiä siitä, ovatko meidän kansalaisemme edes turvassa Egyptissä, vaikka Egypti on maa, jonka kanssa teemme yhteistyötä. Sehän on maa, jonka pitäisi olla strateginen kumppani tulevaisuudessa kanssamme. Sen pitäisi olla meidän rinnallamme. Tämän kaltaiset tapahtumat, jotka liittyvät Egyptin kehitykseen, ovat erittäin pöyristyttäviä. Olen tyytyväinen siihen, että ensimmäistä kertaa koskaan Egypti on antanut ulkomaisen tutkintatiimin, italialaisen tutkintatiimin tässä tapauksessa tulla maahan. Tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta ei se riitä. Siksi EPPn puolesta vetoan Egyptin viranomaisiin, jotta ne tekisivät kaikkiensa, todellakin kaikkiensa, jotta voisivat taata kaikkien Euroopan unionin kansalaisten turvallisuuden maassa riippumatta mistään poliittisista sitoumuksista tai ihmisten uskonnosta. Tämä hyvin vakava tapaus täytyy tutkia. Kiitos. Edustaja Schaake, puolitoista minuuttia. Thank you, President, Commissioner. Kiitos, puhemies, komissaarisen kollega. Yhä enemmän, kun ajattelen, menetämme yhdenlaisen opiskelijan hengen, niin silloin myöskin huomaamme, minkälaista kidutusta ja kärsimystä Egyptissä on, silloin tässä pitäisi toimia yhtä voimakkaasti kuin kaikissa muissakin tapauksissa, kun on kysymys tahdonvastaisesta katoamisesta Egyptissä. On lukuisia satoja tapauksia vuonna 2015 kansallisten mukaan, jotka näkevät kehityksen, jossa turvallisuusviranomaiset käyttävät kidutusta. Ja meidän täytyy vaatia, että Egyptin viranomaiset saavat täyttää yhteistyötä italialaisten kansallisten asiantuntijoiden kanssa. Tässä tapauksessa me tarvitsemme riippumattoman ja uskottavan tutkinnan. Tämä on jotakin, mitä ei ole tapahtunut ollenkaan. Useimmissa tapauksissa Egyptissä on yhä enemmän rankaisemattomuutta kuin oikeutta, valitettavasti. Olin hyvin huolissani laaja mittaista kampanjasta sisinhallitus käyttää. Se koskee arvostelijoita, ihmisoikeuksien puolustajia ja poliittisia vastustajia. Vuoden 2013 jälkeen yli 22 000 ihmistä on pidätetty Egyptin viranomaisten omien tietojen mukaisesti. On korkea aika, että EU puhuu ääneen ja, tai ainakin lopettaa teknisten järjestelmien vienin, jotka auttavat ihmisoikeuksien rikkomuksissa. On illuusio kuvitella, että Egypti on voimakas puolustaja eh, ilman ihmisoikeuksien puolesta käytössä taistelussa ilman, että se itse huolehtii kansallisoikeuksista on tärkeää, että nämä periaatteet ohjaavat EUn politiikkaa, koska syyt kansannousu vuonna 2011 edelleenkin ovat olemassa ja meidän täytyy ottaa ne huomioon. Maltese, kipisari... Edustaja Maltese. Kiitoksia. Viisi viikkoa on kulunut Giulio Regenin kuolemasta. Jokainen viikko joka viikko Euro- Egyptin viranomaiset ovat muuttaneet versiota, mitä on tapahtunut. Tämähän vaikuttaa todella poliittiselta poliittiselta murhalta. Kohteena oli eurooppalainen nuori tutkija. Näinä aikoina oma hallitukseni ei ole tuominnut tätä kauheaa huijausta eikä sen seurauksena puutettu liittyen poliittisiin taloudellisiin suhteisiin asiisiin hallinnon, hallituksen kanssa, jota voidaan verrata terroristeihin. Tässä on diktatuuri, joka joka käyttää terrorismia tärkeimpänä hallintavälineen joka päivä. Tänä päivänä tässä parlamentissa äh, äänestetään asiasta, mutta se ei riitä. Euroopan kumppaneina ei voi pitää tällaisia äh, Assisin Egyptiä ja Erdoganin Turkkien kaltaisia äh, diktatuureja, jotka alistavat kansansa. Tällä tavalla kieltämme arvomme me teemme näin työtä terrorismin eteen, emme sitä vastaan. Kiitos. Edustaja Panzeri. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Euroopan parlamentti tuomitsee Julie Reginin kiduttamisen ja murhaamisen. Se pyytää, että Italian viranomaiset saisivat kaikkia tarvittavat asiakirjat käyttöönsä, jotta se voisi yhdessä asianmukaisten tasojen, tahojen kanssa tehdä puolueettoman tutkimuksen ja saada totuuden selville. Egyptin on lopetettava käytäntö, jonka kautta tällaisia katoamisia ja kidutustapauksia tapahtuu marraskuussa 2013 rauhanomainen mielenilmaus on tukahdutettu. Pidetyksiä on tehty ainoastaan johtuen ilmaisuvapauden käytöstä. Nämä ovat kohdistuneet myös kansalaisyhteiskunnan toimintaan. Haluaisin kääntyä teidän puolenne, komissaari Hahn. Egypti ilman muuta on merkittävä kumppani Euroopan unionille, mutta ei se voi olla sellainen hinnalla millä hyvänsä. Me emme halua, emmekä voi sulkea silmiämme siltä, mitä on tapahtunut ja mitä koko ajan tapahtuu. Kiitos. Huomaan, että Edustaja Kan halusi käyttää puheenvuoron, mutta että saa puheenvuoroa siksi, että olette listalla. Ja toivoisin, että pystymme käynnistämään äänestykset ajoissa. Pyydän, että sitten silloin sanotte Ne Olemme käyttäneet nyt, käyty puheenvuorot loppu, jotka tulevat niitä, jotka ovat laatimassa tätä päätösasemaa. Nyt ovat vuorossa eri ryhmien puolesta puhuvat edustajat ja aluksi edustaja Polchak. Niin, Kiitoksia rouva puhemies meidän täytyy myöntää, että Egypti ei ole helpossa tilanteessa näinä päivinä, mutta se ei ole mikään tekosyy sille, että perusoikeuksia ja vapauksia voidaan loukata ja polkea. Giulio Regenin tapaus on sanoin kuvaamattoman traaginen, mutta mikä vielä pahempaa, valtion viranomaiset tavanomaisesti hankkiutuvat eroon niistä ihmisistä, jotka eivät, joista eivät pidä tavalla, joita moderni valtio ei voi harjoittaa. Egypti haluaisi olla moderni maa vuoden 2014 tapahtumien jälkeen, mutta ei se sitä ole. Huolimatta perustuslaista ja perustuslain toimeenpanosta tämä ristiriita on aivan sietämätön, se pitää tuomita. Satoja tuhansia ihmisiä on kadonnut Egyptin tiedusteluviranomaisten käsissä. Voimme tästä vetää vain sellaisen johtopäätöksen, että hallinto ei täytä demokratian perusvaatimuksiakaan. Kiitos sosialistien ja demokraattien puolesta edustaja De Monte. Olkaa hyvä. Grazie Presidente. Kiitoksia puhemies, ja kollegat. Tänään puhumme päätöslausemasta, jonka aiheena on ihmisoikeusrikkomukset Egyptissä. Erityisesti siinä on kyseessä Julia Regenin tapaus ja hänen kuolemansa. Hän oli nuori tutkija, oma maamieheni, joka oli todella, jolla oli paljon toivoa ja jolla oli koko tulevaisuus edessä. Hän oli Kairossa tutkim- opiskelemassa ja tutkimuksia tekemässä. Valitettavasti hän, hän, hän, hänen kohdistui hirvittäviä hirvittäviä kidutuksia ja hänet tapettiin enää ruumissa palautettu, mutta totuutta ei vielä kerrottu. Meidän niin meidän, on, me, meidän tutkimuksiamme totuuden löytämiseksi ei voi jarruttaa. Me olemme sen velkaa hänelle, hänen perheelleen, hänen ystävilleen ja Fiumicellon yhteisölle. Se on kyllä, josta hän oli kotoisin. Me olemme sen velkaa myös kaikille niille nuorille, joiden on voitava uskoa vapauteen ja oikeuteen elämään, jota kellään ei ole oikeutta riistää meiltä. Edustaja Buchner, olkaa hyvä, yksi minuutti. Kiitos. Ihmisoikeudet ja oikeusvaltio ovat keskeisiä unionin arvoja. Ja kaupan strategiaan kuuluu, että me yhä enemmän kiinnitämme huomiota siihen, että kauppakumppanimme noudattavat näitä arvoja. Nyt valitettavasti on myönnettävä, että ihmisoikeudet lähes kaikkialla lähi tulevat poljetuiksi. Mutta Egyptin erityinen tilanne on kuitenkin sellainen, että viime vuosina tilanne siellä on dramaattisesti huonontunut. Hallitus näyttää pyrkivän siihen, että se sitoisi, estäisi kaiken poliittisen toiminnan, jopa sellaisen poliittisen toiminnan, joka on hallituksen linjaa tukevaa. Ja tämä päätösosama, jota me nyt olemme päättämässä, on syntymässä juuri oikeana hetkenä. Ja vetoan komissioon, että se kiinnittäisi huomiota siihen, että kauparajoitukset, joista sinä puhutaan, myöskin toteutetaan. Kiitos. Kiitos. Edustaja Castaldo. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie presidente. Oggi siamo... Kiitoksia puhemies. Me olemme täällä tuomitsemassa barbarimaista hirvittävää murhaa, järjetöntä tappoa meidän on nyt sanottava selvä näistä tekemisistä. Tässä on todella armotonta kidutusta tehty. Tulee mieleen sisäinen valtataistelu eri Egyptin tahojen välillä. Me pyydämme, että Egypti osoittaa tosiasioilla, että se haluaa saada tämän tapauksen selviksi. Vastuuseen on viettävä siitä vastuussa olevat tällaisia erittäin vakavia eh, eh, ihmisoikeusrikkomuksia ei voida sallia. E, geopoliittiset energiaintressit eivät voi oikeuttaa sitä, mitä ei voida oikeuttaa. Ekstremisti, terrorismia ei voida taistella eh, valtioterrorismilla. Meidän on vaadittava, että kaikki tehdään mitä voidaan. Hyvät kollegat, ei riitä, että muistelemme täällä Julian kuolemaa. Meidän on toimittava, meidän on pidettävä kiinni siitä, että jokainen tekee oman osuutensa. Haluamme totuutta ja oikeutta ja Julia Regenille totuuden ja oikeutta. Seuraava puhuja on edustaja Lopez. Yksi minuutti. Haluamme täällä tuomita tänään Julian kuolemantapauksen, mutta haluamme myös muistuttaa, että hän menehtyy, kuten monet niistä, jotka jotka tätä samantapaisessa tilanteessa ole, ovat olleet viimeisten viiden vuoden aikana. Tulevaisuudessa kansainvälisissä suhtau, suhteissa tarvitaan todellisuutta. Se jää, kerta toisensa jälkeen tässä meitä pimitetty. Julia ei ole mikään erillinen tapaus. Hän on osa pitkää listaa, jossa on toimittajia, aktivisteja, asianajajia ja ihmisoikeuspuolustajia, jotka on pidätetty. Jotkut heistä on murhatyötä kidutettu viime vuosina Egyptissä. Hänen kuoleman tapauksensa ei ollut turha. Hän antaa meille inspiraatiota niin, että tänään sanomme, että terrorismin torjunnan tekosillä emme silmiämme Egypti on strateginen valtio, mutta meidän on pidettäväkin siinä, että vapauksia noudatetaan. Tämä on sanottava selvästi Egyptin viranomaisille. Kiitos. Edustaja Khan. Herra Khan. Uh, Kiitos puhemies. Voimakkaasti tuomitsen Julie Regenin tappamisen ilmaisen solidaisuuteni uhrin omaisten kanssa. Me tarvitsemme uskottavan tutkinnan hänen kuolemastaan. Valitettavasti Julian tapaus on osa satojen tahdonvastaisten katoamisten listalla, jota on tapahtunut sekä kun sotilaat ottivat vallan Egyptissä. Viranomaiset osaltaan vaikuttavat tähän kärsimykseen, jota syntyy päivittää. Oikeuslaitos ei ole pystynyt vastaamaan kysymyksiin silloin, kun on ollut kysymys kansalaiset, jotka on kirjoitettu kuolleeksi tai saa liikaa käytetty väkivaltaa. Egyptin viranomaisten täytyy nopeasti mutta lain, särivä, sortavaa lainsäädäntöä, jota käytetään äh, sortotoimiin sillä tekosyllä, että niiden kautta turvataan valtion turvallisuus. Meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, jotka varmistavat sen, että Egypti haluaisi toteuttaa nämä uudistukset niin, että voidaan säilyttää rauha ja vakaus Egyptissä. Kiitos. Kiitos. Ja nyt on vuorossa pitkä puhujalista, menettelyssä ilman puhujalistaa. En valitettavasti voi antaa kaikille puheenvuoroa, koska aikaa ei ole tarpeeksi. Aluksi edustaja Tajani, olkaa hyvä. un interlocutore importante dell'Unione. Puhuja aloitti ilman mikrofonia. Egypti on merkittävä maa Välimeren vakauden kannalta. Emme voi kuitenkaan omia arvojamme vaihtaa kauppaintressejä tai poliittisia etuja vastaan. Egyptin kaltaisen maan kanssa käytävä vuoropuhelu perustuu välttämättömälle yhteistyölle ja ihmisen oikeuksien kunnioittamiselle. Euroopan unionin velvollisuutena on puolustaa ihmisten ihmisarvoa, ihmisoikeuksia myös Euroopan unionin ulkopuolella. Olisimme tarvinneet voimakkaampaa toimintaa korkean edustajan taholta. Ehkä olisi hyvä, että hän olisi ollut täällä tänään, että hän olisi ollut aktiivisempi, kun kaksi italialaista murhattiin Libyassa, samoin kuin nämä kaksi Intiassa mm, epäoikeudenmukaisesti pidätettyä Italian meri voimien jäsentä. Euroopan unionin on todella puolustettava vai voimakkaammin omia arvoja. Kiitos. Huomaatte, minkälaisen ilon teidän puheenne sai aikaan. Nyt on vuorossa edustaja Caputo. Grazie, Presidente. Kiitoksia puhemies. Euroopan unionin pitää olla Italian rinnalla tässä toimessa, jossa on saatava totuus esille Regenin murhan osalta. Italian ulkoministeri Gentiloni sanoi, että mitään helppoja totuuksia ei nyt hyväksytä, niin kuin Egypti pyrkii tekemään. Silloin kun näin tapahtui, meidän on toimittava päättäväisesti. Euroopan on vahvasti vaadittava selvitystä tähän tapaukseen ja on selvitettävä myös muut ihmisoikeusrikkomukset. Egypti on merkittävä Euroopan unionin kumppani. Sen on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja ilmaisun vapautta, uskonnon vapautta, omantunnon vapautta. Italian on rinnalla on oltava Euroopan unioni, jotta saadaan selvitettyä Giulio Regenin kuolemantapaus. Se, siitä on kiinni myös Euroopan kansalaisten ihmisarvo. Kiitos. Porsaan edustaja Marias. Πρόσφατα στην αίθουσα αυτή εκφράσαμε... puhemies. Täällä parlamentissa olemme jakaneet huolemme liittyen ihmisoikeuksien loukkauksiin Egyptissä ja Giulio Regenin surmaamiseen. Hän oli Euroopan unionin kansalainen. Tämä oli se viimeinen korsi, joka katkaisi kamelin selän. Me emme siellä Giulio Regenin murhaa, me jaamme hänen perheensä tuskan ja myöskin tuemme italialaisia kollegojamme, jotka juuri käyttivät puheenvuoron. Meidän täytyy ehdottomasti lähettää viesti, Euroopan unionin täytyy lähettää viesti Egyptille. Egyptin täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia. Meidän täytyy myöskin saada Egyptin viranomaiset käsittämään, että demokraattisten vapauksien polkeminen ja kansan polkeminen palvelee vain jihadistien etua. Ne tulevat iskemään takaisin. On aivan selvää, että Euroopan unionin täytyy erittäin tiukasti Giulio Regenin surma tuomita. Nyt on vuorossa edustaja Telitska. Kiitos puhemies. Ensinnäkin jaan syvän myötätunnon perhettä kohtaan ja Giulio Regenin maanmiehiä kohtaan. Totta kai ilman muuta täytyy olla riippumaton tutkinta. Olen kuitenkin huolissani siitä, että tämä on vain yksi sadoista tuhansista tapauksista ja mietin todellakin sitä, ovat, miten, miten instituutiot suhtautuvat Egyptiin. Me puhumme myöskin siitä, miten tärkeä on kumppanuus Turkkiin. Ja aina kun Erdogan tekee jotain, me puhumme kuitenkin saman aikaan, että teemme viisumapautuksia, avaamme neuvottelulukuja me olemme sopimuneet Kazakstaniin, vaikka olemme tienneet, minkälaisen hallituksen kanssa me olemme tekemisissä. Egypti on tärkeä kumppani ja näin todellakin on, ymmärrän sen, mutta komission jäsen kerrankin pitäisi jättää tämä kommentti. Kuitenkin pitäisi puhua sitä, miten meidän pitäisi muokata politiikkaamme Egyptin suuntaan niin, että me todellakin saisimme parantua tilannetta tulevaisuudessa ja saisimme aikaan voimakkaan kumppanuuden. Edustaja Kuuso. Mr. Kuuso. Herra Kuuso. Gracias, presidenta. Hace 10 años... Kiitoksia puhemies. sitten eh, Mahalan eh, AY-naiset eh, meille Egyptiin, jossa vaaditaan vapautta, yhteiskunnallista oikeutta ja leipää. Mubarak oli Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin hellittelemä lempilapsi, mutta mitään vapautta ja oikeutta ja leipää ei tullut, vaan toinen vallankaappaus. Yhdysvallat edelleenkin maksavat yli miljardi euroa vuosittain sen armeijalle tai Euroopan unioni myy sen edelleen aseita. Kyseessä on jär- hallitus, joka antoi viime vuonna 700 tuomiota ja, e, ja islamin val, val, islamilainen valtio vain jatkaa työtä. Ja siksi Regeni halusi näistä kertoa, siksi hänet murhattiin ja häntä kidutettiin. Euroopan unionin ei pitäisi antaa tämän mennä ohi, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Minä kuitenkin että epäsolidaarinen Eurooppa tässä toimisi, koska se käyttää ihmisoikeuksia ainoastaan sinne, kun se on sen etujen mukaista. Toivon, että näin ei kuitenkaan ole. Seuraava puhuja on edustaja Bonanno. Si, signor Presidente. Puhemies. Tämä on erittäin vakava tapaus. Haluaisin korostaa, että mikäli Eurooppa olisi todella yhtenäinen Eurooppa, niin se sanoisin vain Egyptille, että joko kerta totuuden siitä, mitä Julia Regenille tapahtui, tai sitten me keskeytämme kaiken tyyppiset taloudelliset ja diplomaattiset kehityssuhteet. Tämä riittäisi, että Egypti ymmärtäisi, ettei se voi noin vain naruttaa Regenin perhettä, Regenia itseään, jota ei enää ole olemassa, eikä koko tätä maanosaa, joka odottaa vastauksia. Saman aikaan Egyptin hallitus kuitenkin ja sitten ristiriitaisia versioita tapahtuneesta. Riittäisi, kun toimisimme näin. Seuraava puhuja on edustaja Chico. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. On aivan selvää, että tässä on pelissä elkottavuus ja se, että saadaan totuustutkimuksesta, joka ei ole riippumaton, eikä mitään tutkimusta ole ollenkaan taattukaan. Pyydämme, että sanoista siirrytään tekoihin ja voimme saada läpinäkyvyyttä tähän kuolemantapaukseen. Kyseessä on nuori Giulio Regeni, joka teki tutkimusta eri tilanteissa. Korkea edustaja Mogherini, uskomme, että avoimuus on taattava, totuus nostettava e, esiin ja Italian hallituksen olisi keskeytettävä kauppasuhteet, koska tämän tapauksen totuuden selville saaminen on prioriteetti verrattuna mihin tahansa muuhun asiaan. Kiitos. Edustaja Howitz. Thank you very much. Kiitos. Parlamentin brittijäsenä ilmaisen huolenaiheemme tästä italialaisesta tapauksesta, joka ja myöskin kaikista muista egyptiläisistä ihmisoikeusrikkomusten uhreista. Minä haluaisin puhua sen pykälän puolesta, jonka mukaan Haanin ja muiden kollegojen tulisi määritellä Euroopan asevienti silloin, kun on kysymys sorrosta Ajatellen äskettäistä kansallista raporttia, jonka mukaan tällaista vientiä tapahtuu Saksasta Egyptin hallitus on velvoitettu ylläpitämään omaa talouspolitiikkaansa, jolla on valtaisa, sillä on valtaisa budjetti ja sillä on valtaisa valvontakyky, mutta kuitenkaan sitä ei koske minkälainen julkinen valvonta. Eurooppalaiset yritykset, jotka ovat mukana näissä vienneissä, tässä viennissä, rikkovat periaatteet, jotka liittyvät ihmisoikeuksien no-, noudattamiseen ja toivon, että että tällainen toiminta tulee laittomaksi Euroopan lainsäädännön pohjalta. Kiitos. Vuorossa edustaja Sogor. Giulio Regenin äh, traaginen ja brutaalinen kuolema on äh, asia, joka pitää tutkia riippumattomasti, mutta kuitenkin on epäilyttävää. Se tullaanko koskaan saamaan selville täyttää totuutta ei, on selvää, että tämä nuori ihminen ei kuollut minkään yksinkertaisen rikoksen uhrina, vaan tähän liittyy myös hänen poliittinen toimintansa. Tämä ei ole hyväksyttävää siinäkään tapauksessa, kun tämä tapahtuu maassa, jonka yhteiskunnalliset olosuhteet ja turvallisuustilanne vallankumouksen jälkeen on edelleenkin sekava, jopa sekavampi kuin viisi vuotta sitten tapahtunutta vallankumousta ennen. Se ei ole hyväksyttävää se, että unionin kansalaisille tapahtuu tällaista ilman, että sitä rankaistaan. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta tämä tapaus ei koskaan toistu. Kiitos. Kiitos. Ja nyt viimeinen puhuja, edustaa Veni Fei. Yes. Grazie, presidente. Verita... Kiitoksia puhemies oikeutta ja totuus Regenin tapauksen osalta tämä on velvollinen, velvollisuutemme Euroopan unionin instituutioiden. Meidän on oltava varmoja siitä, että mikään eurooppalainen talouden intressi ei ole liittynyt tähän tapaukseen, joka koskee mm, tätä rankaisua ja kidutusta ja muita näitä tapahtumia, joita Egyptissä tapahtuu. Meillä on nyt usean kertaan nähty ihmisoikeusrikkomuksia. Meillä on yhteinen päätöslauselma, jossa muistutetaan näistä tapauksista. Meidän velvollisuutenamme on torjua tämä tilanne kaikkin voimin. Giulio Regenin tapainen henkilö saa meidät ajattelemaan tätä. Eli meillä on nuoria, jotka ovat aktiivisia politiikassa, jotka haluavat muuttaa maailmaa. Julio itse oman tutkimuksiensa ja opintojensa kautta pyrki muuttamaan tilannetta. Hän on nyt hengellään maksanut totuuden etsinnästä. Kiitos. Tämä on niistä harvoista hetkistä eräkomission jäsen, jolloin kaikki olivat samaa mieltä. Ja nyt teillä on tilaisuus vastata. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia rouva puhemies. Kyllä todellakin uskoakseni jaamme saman kannan. Me kaikki olemme olleet järkyttyneitä siitä, että kolmas ähm, helmikuuta Kairossa Giulio Rajenin eloton ruumis löytyy kadulta hänen katomisensa 25. tammikuuta jälkeen. Tämä tap ei ole järkyttänyt vain niitä ihmisiä, jotka hänet tunsivat. Tämä on tragedia, jota Euroopan unioni kokonaisuudessaan ei voi hyväksyä, ei sen, sen toimielimet eivätkä täällä puheenvuoron käyttäneet henkilöt. Korkeadustaja Mogherini henkilökohtaisesti on kaksi kertaa tiedustellut Egyptin ulkoministeri Shukrianilta Giulio Regenin kuoleman tutkinnasta. Ja tätä tutkintaa halutaan käydä läheisessä yhteistyössä Egyptin viranomaisten kanssa, jotta voisimme täyden valon luoda tapahtumiin ja tuoda vastuulliset oikeuden eteen. komission edustajat myöskin virallisissa keskusteluissa Egyptin viranomaisten kanssa ovat tuoneet asian esiin. Me olemme läheisessä yhteistyössä Egyptin hallituksen kanssa tutkimassa asiaa. On erittäin tärkeää, että Egyptissä, kuten kaikissa muissakin maissa, suojellaan ihmisoikeuksia. Mainitsisin vain hiljattaisen esimerkin. Olemme tehneet monia ponnistuksia El Nadim-keskuksen sulkemisen estämiseksi. El Nadim on keskus, joka auttaa kidutuksen uhria, uhreja. Ihmisoikeuksien suojelu, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteiden suojelu ovat Euroopan unionin ulkosuhdehallinnon ja politiikan perusperiaatteita. Vuonna 2015 Euroopan unioni avasi uudelleen kahdenväliset suhteet Egyptin kanssa ja teki maan kanssa sopimuksen, joka oli ollut jäädytettynä vuodesta 2010 asti. Tarkoituksena oli tukea avainalueita, kuten demokratia ja ihmisoikeuksia, ja lähentää yhteistyötä tärkeillä aloilla. Me aloitimme uudelleen ihmisoikeus- ja demokratiavuoropuhelun Kairossa, kanssa viime, Kairossa viime vuonna, ja komissio on kans, salaisyhteiskunnan edustajien kanssa läheisesti yhteyksissä kuten myöskin ihmisoikeusaktivistien kanssa. Kolme, anteeksi, neljä kuukautta sitten korkeaedustaja Mogherini Kairossa vieraillessaan näin myöskin teki. Me olemme kaikki huolestuneita ihmisoikeustilanteesta Egyptissä ja Geneven 15 maaliskuuta käytävässä YK turvallisuusneuvoston kokouksessa sitä tullaan käsittelemään tulevina kuukausina meidän täytyy yhä tehdä läheistä yhteistyötä Egyptin kanssa ihmisoikeuskysymyksissä. Voin vakuuttaa teille, että teemme kaikkemme, jotta voisimme yhdessä Italian viranomaisten kanssa varmistaa sen, että todellinen totuus saadaan esiin ja että Giulio Regenin julmasta kidutuksesta ja murhasta syylliset henkilöt saadaan tuomion istumen eteen. Me haluamme myöskin välttää vastaavat tapaudet vaikutukset tulevaisuudessa. Me haluamme, että vuoden 2014 perustuslakia toimeenpannaan täysin, mukaan lukien myöskin ihmisoikeusperiaatteet ja että ihmisoikeustilanne Egyptissä paranee Egyptin kansan, demokratian ja vakauden eteen. Tähän lisäisin, että me olemme yhteistyön kautta Egyptin kanssa jo onnistuneet tukemaan kansalaisyhteiskunnan edustajia ja kansalaisjärjestöjä, erityisesti kaikissa demokratiaan liittyvissä kysymyksissä Egyptissä. Tämä on yksi politiikkamme tärkeimmistä päämääristä Egyptin suhteen. Kiitoksia. Kiitos tästä loppupuheenvuorosta. Hyvät edustajat, meillä on kahdeksan julkilla päätösmaehdotusta ja keskustelu päättyy tähän. Ilmoitan teille, että äänestys tapahtuu vielä tänään. Seuraavaksi vuorossa on Kongon demokraattinen tasavalta. Ensimmäisenä annan puheenvuoron Vasalman laatiolle edustaja Sebastia, olkaa hyvä. Edustaja Sebastia, olkaa hyvä. Bon dia, muchas gracias, señor presidente Oikein hyvä huomenta, kiitoksia puhemies. Tämän tilanteen heikentyminen Kongon demokraattisessa tasavallassa on erittäin ilmeistä ja vakava. Presidentti Kabilan mani ähm, toimet, jotta oma äh, että se pystyisi vääntämään sääntöjä, on aiheuttanut paljon protesteja oppositiopuolueen ja kansalaisyhteiskunnan taholta. Nämä protestit on äh, tiukalla kädellä tukahdutettu. Tiedämme jo, että paljon kuoleman uhreja on tästä tullut Tähän tilanteeseen on liitettävä myös kärsimys johtuen sietämättömästä köyhyydestä, josta kärsii suurin osa Kongon demokraattisen tasavallan väestöstä. On myös tätä koko ajan alakytevää sotaa, jota erityisesti Koillis- ja Pohjois-Kongossa käydään, ja sitä erityisesti kärsivät naiset. Meillä on päätöslauselma, jossa on suurin osa ryhmistä mukana. Sen vahvasti vaaditaan presidentti Kabila noudattamaan ihmisoikeuksia ja lainsäädäntöä ja että hän ryhtyisi toimiin, jotta tehtäisiin selväksi, että hän ei jää valtaan perusoike, peruslain hyväksyjen tahdon vastaisesti kansansa tahdon vastaisesti. Haluaisin, että päätöslauselmassa olisi myös viitteitä konfliktimineraaleista. Tämä ei ole ainoastaan asia, johon liittyy tämä politiikka, vaan täällä on takana kaikki taloudelliset jutu, asiat ja, ja verellä käytävä kauppa ja, ja nämä mineraalit, jo, joita Euroopan unionissakin halutaan. Kiitos. Vuorossa on edustaja Demesmaker. Yksi minuutti. We zijn op een scharniermoment. Kiitos. Me olemme kuukausena jo nähneet, että Kongossa – oppositio ja akademikot vaativat, että Kabila ryhtyisi muutoksiin ja kunnioittaisi perustuslakia. Itse asiassa Kabilalla ei ole enää mitään poliittista tulevaisuutta, mutta haluaa kuitenkin vielä saada yhden virkakauden. Tällä välin poliittinen ilmapiiri huononee, samoin kuin ihmisoikeustilanne on vain yksi viisaus Kongossa, mitä vaikenemisen viisaus, ihmisoikeuksien puolustajat, toimittajat, oppositiojäsenet heitä vainotaan, heitä murhataan, heitä pidätetään, jopa nuoria, jotka herstävät rahonomaisia mielenosoituksia, heitäkään ei säästetä. On, täällä on mainittu mainit, nimiä Fred Bauma ja Yves Makwambala, ja nyt me vaadimme, että Kongon hallitus, jäsenvaltiot ja korkea edustajaneuvosto puuttuvat tilanteeseen, minä olla aktiivisempia, saadaan kattava vuoropuhelu niin, että loppuu tämä rankaisemattomuus, mikä on edellytys sille, että saadaan edistystä Kongoon. Nyt on vuorossa edustaja Korao. Kiitoksia puhemies. Kongon demokraattisessa tasavallassa on vakava poliittinen kriisi ja demokratia on uhattuna presidentti Kabila haluaa viivyttää vaalimenettelyä pidentääkseen oman kauttaan. Diktatoriaaliset suuntaukset rikkovat peruslakia ja Kongon oikeuksia. Puhumme maasta, jo, jossa Euroopan unioni on toiminut erittäin epäjohdonmukaisesti. Euroopan unioni on antanut sille erittäin tukea, mutta se on myös luonnonvaroiltaan kaikkein rikkain maa kun katsotaan Kongon demokraattisen tasavallan ja Euroopan kauppasuhteita, meidän on vaadittava, että peruslakia, perustuslakia noudatetaan ja vaalilakia noudatetaan niin, että järjestetään vapaat vaalit, eikä Kabila voi jatkaa kolmannella kaudella. Meidän on ymmärrettävä, että ihmisoikeus, ne puolustajan voi puolust- vapautetaan ja ja että vakavasti sairastuneet pidetyt henkilöt pääsevät Kongosta ulos. Seuraava puhuja on edustaja Gabriel. Yksi minuutti. Kiitoksia rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Olen tyytyväinen siitä, että meillä on esityslistalla päätöslauselma, joka käsittelee äm, Kongon demokraattista tasavaltaa ja vaaleja siellä. Tulevat kuukaudet ovat aivan äärimmäisen tärkeät maan tulevaisuudelle ja koko suurten järvien alueelle. Haluaisin korostaa tässä yhteydessä kolmea asiaa, jotka yhteinen teksti kattaa. Ensinnäkin, mitä tulee vaalimenettelyyn itseensä. Korostan sitä, että meidän täytyy saada Äh, vuoden 2011 suositukset äh, vaalitarkastustoiminnasta äh, noudatettua. On erittäin tarpeen, tarpeen enemmän kuin koskaan saada hallitus ähm, vastuulliseksi. Meillä täytyy olla julkinen avoin vaali aikataulu, kalenteri ja myöskin rahoituksen täytyy olla selvää. Tämä on aivan välttämätöntä demokratian toteutumiselle. Tämän lisäksi ähm, minä haluaisin kasvattaa siviilien suojelumahdollisuuksia maassa ja UNESCOn toimintaa. Ja tämän lisäksi Euroopan unionin ja Afrikan unionin täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta alueen maat käyvät vuoropuhelua, ettei jännitteet eskaloidu konfliktiksi. Kiitoksia. Edustaja Gödens, yksi minuutti. Oui, merci, madame la présidente. Kiitoksia, rouva puhemies maan perustuslaki suojelee sen kansalaisia perusteettomilta päätöksiltä, joita hallinto voi tehdä. Tietyissä tapauksissa tämä tai ei enää ole voimassa, kuten Kongon demokraattisessa tasavallassa. Siellä presidentti haluaisi mutta perustuslaki ei jotta voisi saada kolmannen äh, kauden. Onko tämä demokra- Kongon demokraattisen tasavallan sisäinen asia vai asia, jota Euroopan parlamentin pitäisi täysistunnossaan käsitellä? Mielestäni seuraavista syistä voimme todeta, että äh, meillä on sanamme sanottavana. Euroopan unioni on tukenut äh, Kongoa aivan alusta lähtien ja äh, edellisissä vaaleissa Euroopan unioni tarjosi maalle aivan välttämätöntä apua. Euroopan unioni myöskin oli se taho, joka pyrki vakauttamaan demokratian Kongossa. Tässä yhteydessä voisimme Kongon demokraattisen tasavallan mm, johtoa muistuttaa demokratian tiekartasta, johon he ovat sitoutuneet ja johon Kongon kansalaiset yhä viittaavat. Meillä on yhteinen sopimus menettelystä, jota noudatan. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Senra Rodriguez. Gracias, Kiitoksia puhemies. Mielestäni tämä on aika heikko päätöslauselma ja siinä pitäisi syventää hieman näitä näkökohtia, jotka myös merkitsevät oikeuksien rikkomista Kongon demokraattisessa tasavallassa. Minun mielestäni tässä parlamentissa olisi ryhdyttävä toimiin, joilla tehtäisiin loppu monikansallisten yritysten vastuusta aseellisen selkkauksen rahoittamisessa 2015 vuoden lopulla Yhdysku, yhtyn, YK on ympäristöohjelman johtaja sanoi, että 2 prosenttia prosenttia luonnonvarojen hyödyntämisestä tulevista tuotoista ruokkivat aseellisia ryhmittymiä. Olisi tärkeää ryhtyä toimiin, joilla voitaisiin te- tehdä loppu sellaisista kaivos- ja metsäalan sopimuksista, jotka estävät kansan suverenisuutta ja, ja hyödyntävät resursseja epäoikeudenmukaisesti. Olisi myös tehtävä loppu siitä, että, että monikansalliset yritykset kaappaavat maata haltuunsa. Nyt on vuorossa edustaja Areena. Kiitos rouva puhemies. Kongon perustuslain mukaan vaalit pitäisi järjestää 90 päivän sisällä. Sillä Kabilan presidenttikausi päättyy 90 päivän kuluttua. Kabila kuitenkin haluaa yhä valtaan ja tämä luo epätasapainoa Kongon demokraattisen tasavaltaan. Vuodesta 2015 tammikuusta lähtien kaikki oppositioäänet pyritään tukahduttamaan. Meidän pitää ensinnäkin vaatia sitä, että Kongon viranomaiset mahdollisimman nopeasti luovat äh, vapaille vaaleille mahdollisuudet äh, toteutua kaikkien demokraattisten periaatteiden mukaisesti. Euroopan unionilla oma roolinsa mukana. Euroopan unionin täytyy tukea Afrikan unionin lisäksi täsmällisiä toimia ja demokraattisia periaatteita. Kiitoksia. Kiitos. Kiitän sitä, että puhuitte näin nopeasti mielipiteenne. Ja nyt on vuorossa edustaja Preda. Yksi minuutti, olkaa Kiitos. Kiitoksia rouva puhemies. Minä haluaisin korostaa sitä, että on erittäin tärkeää demokraattiset vapaat vaalit saada Kongon demokraattisessa tasavallassa aikaan tänä vuonna. Tämä on perustuslain vaatimusten mukaista. Siitä ei saa tinkiä. Presidentti Kabila on tilanteessa, jossa joutuu valitsemaan, kunnioittaako hän perustuslakia. Perustuslain mukaan hän saa vain kaksi kautta vai pyrkiikö hän jäämään valtaan hinnalla millä hyvänsä. Minä olen sitä mieltä, että hän tulee valitsemaan ensimmäisen vaihtoehdon, nimittäin sen, että hän tulee perustuslakia kunnioittamaan, sillä ellei näin tapahdu, perkään, että Burundin kaltaiset tapahtumat toistuvat Kongossa. Pyrkimys jäädä iän ikuisesti valtaan perustuslakia polkien aiheuttaa tämän vaaran. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Kienge, yksi minuutti. Merci. En RDC, les... Kiitoksia. Kongon demokraattisessa tasavallassa presidenttivaalit ovat suurin demokraattinen haaste koko maan on osoitettava, että siellä osataan, osataan noudattaa perustuslakia perustuslaki erityisesti sääntöjä, jonka mukaan presidentin kausia voi olla kaksi peräkkäin. Hallituksen on nopeasti vahvistettava aikataulu, jossa noudatetaan täysin perustuslakia. Haluamme muistuttaa RDCn viranomaisia siitä, että on noudatettava lehdistön kokoontumisen ja mielipiteen vapauksia. Nämä ovat demokratian vähimmäisvaatimuksia Tämä on viimeinen Josef Kapilan niin kauden loppu. Tämä on keskeinen kausi RDCssä. Se tulee vaikuttamaan merkittävästi koko Keski-Afrikan tulevaisuuteen ja vakauteen. Vaadin poliittisten vankien vapauttamista. Heitä on syytetty siitä, että he puolustavat perustuslakinsa oikeuksia. Euro- Afrikan unionin on myös toimittava sen eteen, että noudatetaan Kongon perustuslakia ja perusvapausoikeuksia. Kiitos seuraavaksi herra Nart. Kiitoksia puhemies. Kun puhutaan demo- Kongon demokraattisesta tasavallasta, niin se tuntuu aika ironiselta, koska tämähän ei ole mikään tasavalta, se ei ole kaikkien val- valta, vaan, vaan kleptokratian, äh, varastajien ja aseryhmien äh, demokrati- äh, val- valtio, eikä se ole myöskään demokratia eikä suurin osa mm, Kongosta ole edes kongolaisia. Tämä on erittäin rikas maa, jonka väestö on erittäin köyhä. Se on toiseksi viimeisellä sijalla inhimillisen kehityksen indeksissä. Me mm, olemme antaneet melkein 600 miljoonaa euroa viime vuosina tukena. Päätöslauselmassa pyydetään vaaleja, pakkotoimien lopettamista ja kansallisyhteisön edistämistä. Kaikki tämä on tällaisen korruptoituneen äh, varastelevan hallituksen äh, toimien vastaista olisi, ha, olisi nutteudettava kotonun sopimuksen artikloja 896 ja ehdollistettava EUn tuki sille, että Kongo olisi demokraattinen ja se olisi tasavalta. Kiitos. Nyt on vuorossa edustaja Venta. Yksi minuutti Dziękuję pani przewodnicząca! niestabilna sytuacja polityczna oraz Kiitoksia, rouva puhemies. Epävakaa ihmisoikeus- ja demokratiatilanne Kongon demokraattisessa tasavallassa todellakin asettaa kyseenalaiseksi tulevien vaalien oikeudenmukaisuuden. Vaalit saattaisivat samoin johtaa siihen, että 19 vuotta kestänyt Kabilan valta päättyisi, mutta poliisin ja turvallisuusjoukkojen toimet ja se, että nykypresidentti pyrkii tekemään kaiken mahdollisen jäädäkseen valtaan, ei tätä lupaa. Kongossa tapahtuu hyvin paljon ihmisoikeuksien vapauksien loukkauksia, eikä kansantahtoa kunnioiteta. Siksi on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni ja Afrikan unioni painostaisivat maata, jotta uusi val- vaalilautakunta, jossa olisi mukana myöskin kansalaisyhteiskunnan edustajia ja opposition edustajia, voisi toteuttaa täysin vapaiden oikeudenmukaisten maalien järjestämisen marraskuussa. Kiitos. Edustaja Kelly. Kiitos puhemies. Presidentti Kabela on ollut vallassa Kongon tasavallassa nyt jo 21 vuotta ja näyttää siltä, että hän haluaa vielä pitkään pysyä vallassa. Hän tekee erilaisia temppuja tehdäkseen tämän poliittinen jännite lisääntymässä on väkivaltaa ja meidän täytyy varmistaa, että maan peruslakia suojellaan ja että pidetään vaalit ensi vuonna. Jos tätä ei tapahtu, me emme voi sanoa, että Kongon demokratian tasavalta on demokraattinen yhteisö, se on epädemokraattinen yhteisö. Maalla on runsaat luonnonvarat ja on valitettavaa, että kansalaiset ovat niin köyhiä kuin ovat. Lopuksi YK on ihmisoikeusustajien täytti vuoden jatkaa työtään maassa. Kiitos. Siirrymme menettelemään puhujalistaa. Ajattelen sitä, että tällainen paljon melua ja miten kovalla äänekkäästi sitten istuudutu täällä paikallinen. En voi jätä kaikille aikaa. Annan ensi puheenvuoron edustaja Petirille. Kiitoksia rouva puhemies ja komission jäsen. Minä haluaisin tukea päätöslauselmaa Ottaen huomioon, kuinka vakava tilanne Kongossa on, ihmisoikeusjärjestöt arvioivat, että 7,5 miljoonaa ihmistä on tilanteessa, jossa he eivät saa puhdasta vettä tai sairaanhoitoa, eivätkä lapset pääse kouluun erilaisten konfliktien ja sotilastoimien vuoksi kolme miljoonaa ihmistä on joutunut maan sisäisesti siirtymään ja puoli miljoonaa henkilöä on joutunut pakenemaan naapurimaihin. Uskon, että tulevat parlamentti- ja presidentin vaalit tämän vuoden marraskuussa ovat ensimmäinen demokraattisen siirtymän askel vuosikymmenien poliittisen epävakauden ja sisällissodan jälkeen. Meidän kaikkien pitäisi tukea demokraattista prosessia Kongon demokraattisessa tasavallassa arvoisa puhemies. Uskoakseni presidentti kabilan pitäisi katsoa ympärille. Meillä on valitettavasti muitakin esimerkkejä Afrikasta siitä, että presidentit pyrkivät jäämään ikuisesti valtaan ja muuttamaan perustuslakia sen mukaisesti. Hiljattain näitä tapahtui Burkina Fasossa. Siellä seuraukset olivat vakavat, mutta kansa voitti ja demokraattinen prosessi saatiin liikkeelle. Kongon rikkaus, nimittäin rikas maahan se on, on jotakin, mikä pitää jakaa demokraattisen menettelyn kautta kansalle. Kansa kärsii tällä hetkellä. Euroopan unioni on Afrikan kumppani. Meidän intressimme ovat yhteisiä, mutta Euroopan unionin täytyy myöskin olla tarkkana, sillä on val- velvollisuus valvoa demokratian toteutumista Afrikassa. Kiitoksia. Kiitos. Tähän päättyi menettelemään puhujalistaa. Nyt annan puheenvuoron vielä komission sen Haanille. Hän voi vastata asioihin, jotka nousivat esille keskustelussa. Pyytäisin, että edustajatoverit olisivat hiljaa. Kiitos puhemies ja tervetuloa kaikille. Euroopan komissio pitää hyvänä tilaisuutta keskustella ihmisoikeustilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa ja odotamme ilolla sitä, että Euroopan parlamentti hyväksyy päätösaseman, joka käsittelee ratkaisevan tärkeää poliittista prosessia kohti vaaleja ja huolestuttavaa tilannetta, mitä tulee ihmisoikeuksiin ja perusoikeuksiin Kongon demokraattisessa tasavallassa. Maa on suuri, valtio, jolla on valtaisia haasteita. Olennaisia niistä ovat köyhyys ja turvallisuus, myöskin väkivalta, joka on sukupuoleen perustuvaa. Dennis Mukwebe on kertonut tälle tälle aikoinaan, että naisen vartalolla ei ole muuta kuin merkityksessä on tavara ja eh, Perun Kongon demokratian valtaa on vaikeuksissa perusoikeuksien turvamisessa Hauras tilanne Kongon demokratian vallassa, sen itäosissa on yksi suurimpia YK rauhanturvatoimia. Monosko edelleenkin on alue, jossa tilanne on pitkälti epävarmaa. Vuoden 2006 perustuslaisten lakien jälkeen, vaalien jälkeen on ollut tapahtunut hiukan edistystä. Talous on laajentunut, jotkin ryhmät idässä on lyöty ja on ollut ponnistelua paljon, mutta työtä on vielä jäljellä paljon. On tärkeää saada aikaan toimivia alueellisia instituutioita, mutta Kongon demokratian tasavalta on nyt lähestymässä kehityksessään tärkeää virstanpylvästä. Vuoden 2016 on vuosi, jolloin pitäisi olla presidentinvaalit, mutta oppositio ja kansalaisyhteiskunta pelkäävät, että määräajat, jotka ovat perustuslaissa, niitä ei noudatettaisi. Tarvitaan yksimielisyyttä poliittisella alueella ja pitäisi keskittyä ratkaisun, jotka saavat aikaan osallistavat ja avoimet vaalit perustuslain merittämissä puitteissa. Tämä ei merkitse sitä, että hallitus ja oppositio että niin tulisi olla yhtä mieltä kaikista haasteista, jotka maata poliittisesti kohtaavat, mutta meidän pitäisi löytää yksi ymmärrys siitä, mikä on tiekartta, joka johtaa vaaliurnille. Ajatellen poliittista ympäristöä, sen täytyy olla sellainen, että demokratia toimisi, mutta tähän mennessä on ollut kuitenkin sortotoimia enemmän ja parlamentaarinen vapaus näyttää olevan vaarassa. Valtion turvatoimia syytetään siitä, että ne ovat osallisina ihmisoikeusrikkomuksissa lukuisissa tapauksissa myöskään, myöskin oikeusjuttumat ovat tehneet suhteettoman, ankar, anteeksi, suhteettoman ankaria ratka, rangaistuksia. Ajatellen 8. maaliskuuta silloin muistutettiin sitä, että hallituksella oli tarvetta noudattaa velvoitteitaan. Tässä on paljon ongelmia, hyödykkeiden hinnat ovat nousseet ja se on vaikuttanut talouteen ja se on myöskin johtanut siihen, että julkiset tulot ovat vähentyneet. Tämä johtaa siihen, että tapahtuu väestön vieraantumista ja tämä on asia, johon meidän pitää kiinnittää huomiota. YK on investoinut huomattavasti turvallisuuteen, humanitaariseen apuun ja kehitykseen. Se on sitoutunut pitkän tähtäyksen kumppanuuteen Kongon demokraattisen tasavallan kanssa ei ole pelkästään EUn antamasta aineellisesta avusta. Eh, aktiivisella diplomaattisella ja poliisilla toimilla olemme pyrkineet ajamaan rauhaa, sovintoa aktiivisella kumppanuudella aktiivisten eh, alueellisten afrikkalaisten tahojen kanssa ja myöskin kansainvälisen yhteisön kanssa. Meidän kattavasta lähestymistavassa me olemme asettaneet ihmisoikeudet etualalle ja me tunnustamme miten merkittävä rooli myöskin YKlla on. Harjoitamme läheistä yhteistyötä YKn kanssa. Silloin meillä on yhteinen ihmisoikeus toimisto Kongon tasavallassa. Me seuraamme ja tuemme ihmisoikeuksien että me pyrimme torjumaan rankaisemattomuutta ja me katsomme, miten pitkälle tässä voidaan antaa tukea turvallisuussektorin uudistamiselle ja myöskin edistämään konfliktien estämistä. Katsomme myöskin humanista ja sosiaalista kehitystä. Me pyrimme olemaan viranomaisten kanssa poliittisessa ja politiikka vuoropuhelussa. Lopuksi, rouva puhemies, me uskomme, että on mahdollista Kongon demokratiasavalle päästä hauraudesta kestävämmälle tasolle silloin, kun on poliittinen kulttuuri, joka perustuu perustuslakiin, oikeusvaltioon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Kongon demokraattisen vallan kuulu, tulevaisuus kuuluu ensisijaisesti sen kansalaisille. Heidän ääntään pitää kuulla vaaleissa muissa yhteyksissä ja Euroopan nyt tulee käyttämään välineitään, että tämä toteutuisi. Euroopan parlamentin päätösaselma on tästä syystä ajankohtainen ja tervetullut, ja olen kiitollinen siitä huomiosta, jota olette kiinnittäneet erityisesti minun puheenvuorooni. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Pyydän anteeksi selvästikin äh, kollegoni nimissä. Pyydän anteeksi todellakin sitä, että melu oli näin kovaa mutta kun yli 700 edustajaa saapuu saliin, niin totta kai siitä jo syntyy paljon melua, eikä täysin silloin onnistu tätä tehdä täysin hiljaisesti. Keskustelun lopuksi sanoin, että olen saanut seitsemän äh, päätösmäesitystä. Keskustelu päättyy. Ilmoitan samalla teille, että kohta äänestämme tästä kysymyksestä. Hän ja sen jälkeen, siis tämän kohdan jälkeen onkin, ovatkin vuorossa nyt äänestykset.